Pistetään tästä tämän, ja siirrymme käsittelemään esityslistalla seuraavaa kohtaa. Kyseessä on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Nigerian tilanteesta. Korkean ähm, edustajan puolesta puhuu jälleen Tanskan ministeri. Thank you again. Uh, to speak Eh, Kiitoksia jälleen. Eli nyt tällä kertaa järjestä ulkosuhteiden korkean edustajan nimissä on mukavaa olla täällä tänään puhumassa tästäkin aiheesta. Nigeria on hyvin keskeinen seikka. Presidentti Jonathanin uudistuspolitiikka voi muotoilla Nigerian uuden tulevaisuuden. Siinä demokratia vahvistuu ja talous vast, kasvaa voimakkaasti tällä hetkellä. Nigerialla on potentiaalia siihen, että siitä tulee eh, eh, Saharan eteläpuolisen Afrikan suurin talous muutaman vuoden kuluessa. Sillä on suuri rooli Afrikan mantereella. Se oli eh, turvallisuusneuvoston jäsen viime vuonna ja on tänä vuonna YK ihmisoikeuskomission jäsenmaa. Aiempi presidentti Opasanjo vähän aikaa sitten johti ECOWASia, eli Länsi-Afrikan valtioiden talousunionia. Ja Afrikan unionin missiota Dakariin vaalien tarkkailemiseksi. Tämä oli vahva viesti demokratian suuntaan. Haluaisin kiittää teitä, arvoisat parlamentin jäsenet, siitä, että olette osoittanut kiinnostusta, osoittaneet kiinnostusta Nigeriä kohtaan viime kuukausina. Sanon tämän erityisen vakuuttavana, koska minulla on ilo edustaa ulkosuhteiden korkea edustaja Ashtonia. Oli siis kunnia edustaa häntä ministerikokouksessa Nigeriassa Abujassa 8. helmikuuta. Se oli erittäin myönteinen ja tärkeä kokous. Nigerialla on kuitenkin edessään vielä suuria haasteita. Euroopan unioni tuomitsee voimakkaasti viimeaikaiset hyökkäykset, joita Boko Haram on tehnyt ja joissa on menetetty ihmishenkiä. Kirkkojen pommitukset jouluna ja vähän aikaa sitten tapahtunut Josin, Josissa olevan kirkkoon kohdistunut itsemurha hyökkäys 26 helmikuuta ja uudelleen 11.3. ovat äärimmäisen järkyttäviä tapahtumia, kuten kaikki muutkin hyökkäykset, eh, esimerkiksi muutama viikko sitten Kanoon tapahtunut hyökkäys. Valitettavasti tällaisten hyökkäysten ja ihmishenkien menettämisen eh, määrä on kasvussa. Ollaan väkivallan kierteessä ja korkea edustaja Ashton on yhä uudelleen tuonut esiin solidaarisuutensa ja myötätuntonsa uhrien kanssa, haavoittuneiden ja heidän perheenjäsentensä kanssa. Minäkin haluan käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ilmaistakseni syvän suruni kahden eurooppalaisen panttivangin kuolemasta 8. maaliskuuta. Ankarimmalla mahdollisella tavalla me tuomitsemme tällaiset rikolliset toimet, kuten panttivankien ottamisen. Ilmaisemme osanottomme näiden henkensä menettäneiden panttivankien perheille. He ovat kohdanneet korvaamattoman menetyksen. Toivotamme heille voimia näinä vaikeina aikoina. EU seisoo Nigerian viranomaisten rinnalla eh, heidän taistelussaan terrorismia vastaan, kun he yrittävät suojella kaikkia kansalaisia, erityisesti haavoittuvimpia kansalaisia ja heidän oikeuttaan elämään, kuten myös oikeusvaltioperiaatetta. Boko Haramin eh, toiminnan syitä on paljon, mutta ei ole sattuma, että nimenomaan maan pohjoisosassa se on vahvimmillaan siellä sosioekonomiset indikaattorit ovat matalimmillaan koko Afrikassa. Nigerian koillisosa on yksi maailman unohtuneita hätätila-alueita. Siellä tapahtuu, siellä asioihin, asiat tarvitsevat nopeaa hätäapua ja meidän kumppanien ja ystävien, olemme, kumppanit ja ystävät olemme luvanneet hallitukselle tällaista hätäapua antaa. Boko Haramin tähtäimessä on myös sekulaarinen demokraattinen valtio eh, sekä muslimit että kristityt tuossa valtiossa. Nigeria on sekulaarinen valtio, jossa vallitsee uskonnon vapaus. Perustuslaki takaa tämän. Silti Boko Haram yrittää hyödyntää etnisiä ja uskonnollisia eroja, joita tulee aina olemaan Nigerian kaltaisessa valtavassa ja monimuotoisessa maassa. Nigerian, Nigerian mutkikkailla, mutkikkaissa ongelmissa on toki uskonnollinen ulottuvuutensa, mutta niitä ei voida täysin palauttaa uskontoon. Meillä on hyvä ihmisoikeuksia koskeva dialogi Nigerian kanssa. Siinä käsitellään kaikkia tärkeitä kysymyksiä, kuten uskonnonvapautta esimerkiksi. Viimeksi me äh, tapasimme näissä merkeissä äh, tämän vuoden helmikuussa ja EU on sitoutunut tukemaan Nigerian hallitusta ja kansaa äh, työssä, jossa yritetään välttää uskonnon väärinkäyttöä poliittisen tai rikollisesti motivoidun väkivallan ö, legitimoinniksi. Haluaisin vielä lisätä, että EU on ollut hyvin aktiivinen ö, vapaus- ja asioissa, erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana, kun hyvin monet muut, monet maat, ei pelkästään Nigeria, ovat saaneet kokea uskonnollista väkivaltaa, suvaitsemattomuutta ja vihaa. Me olemme käyttäneet kaikkia käytettävissä olevia välineitä bilateraalisesti ja multilateraalisesti New Yorkissa ja Genevessä, jotta voisimme olla etulinjassa uskonnollista suvaitsemattomuutta vastaan taistellessamme. Ja niin me jatkamme tätä työtä. Kaikki EUn valtuuskunnat seuraavat tilannetta hyvin tiiviisti ja raportoivat asioista ja toimista. Kuten EUn ulkoministerit helmikuussa 2011 vaativat, EUn kokonaistoimet tässä suhteessa tullaan, niitä tullaan tarkastelemaan ulkoasiain neuvostossa tulevina kuukausina. Palatakseni Nigeriaan, onneksi joitakin positiivisia merkkejä on myös ilmassa. Esimerkiksi muslimiopiskelijoiden järjestö, joka Facebookissa tuo esiin Boko Haramin tekemiä ö, vääryyksiä. Tärkeää, että islami, islamilaisia johtajia Nigeriassa on, jotka ovat tuomineet Boko Haramin ja Nigerian katoliset piispat ovat myös tuoneet esille sen, että Boko Haram-kriisi on myös saanut esiin nigerialaisista parhaita puolia. Muslimit ja kristityt usein suojelevat toinen toisiaan. Hallituksen työ edistyy myös terrorismin vastaisen strategian alalla ja monet korkealla Boko Haramin hierarkiassa olevat, olevat henkilöt ovat joutuneet pidätetyiksi. Kun olen tavannut Nigerian hallituksen edustajia nyt helmikuussa, olen rohkaissut heitä tutkimaan edelleen tällaista kokonaisvaltaista terrorismin vastaista strategiaa. Nigerialla on väliä koko maailmalle. Nigerialla on tärkeä vakauttava rooli alueella ja se on neljänneksi suurin öljyn viejä maailmassa ja toiseksi suurin maa, nestemäisen maakaasun viejä EU-hun. Nigeria on vahvasti sitoutunut YK-työhön. Sieltä tulee paljon YK-rauhanturvaajia ja se tukee vahvasti demokratioita ja vapautta. Eh, Norsunluun rannikon ja Libyan kriiseissä Nigerialla on ollut vahvoja kantoja, jotka puhuvat puolestaan. Lyhyesti sanottuna eh, Nigeria on suuri ja avoin afrikkalainen kumppani, joka usein jakaa meidän arvomme. Viime ministerikokouksesta tuli paljon uusia avauksia, joiden kanssa meidän on jatkettava. Yksi on paikallisen dialogin avaaminen rauhasta, turvallisuudesta ja vakaudesta. Muita ovat Nigerian kiinnostus ilmastonvaihtoon ja Rio plus 20 kokoukseen. Oli hyvin kiinnostavaa kuulla Nigerian johtajilta, miten he näkevät talouden kehityksen. He monimuotoistavat taloutta, jotta, heidän, jotta Nigerian riippuvuus öljystä ja maakaasusta vähenisi. He investoivat infrastruktuurin ja maatalouteen ja fokusoivat voimakkaasti työpaikkojen, nuorisotyöpaikkojen luomiseen ja myös 160 miljoonan asukasluvun kasvavaan väestömäärään. Olen kuullut monta kertaa, että Nigeria rohkaisee voimakkaasti eurooppalaisia investointeja ja eurooppalaisten osallistumista vahvaan kasvuun. Monia suuria haasteita kuitenkin on köyhyys, hallinnon parantaminen, eettinen harmonia, korruption vastainen taistelu, rikosten vastainen taistelu. Kaikki tämä vaatii paljon ponnistuksia. Turvallisuustilanne eh, eh, Nigerjoen suistossa paranee, mutta on edelleen melko hauras. Ja eh, tämä on tärkeä alue taloudelle, koska siellä on paljon öljyä. EU tällä hetkellä toteuttaa 200 miljoonan euron suuruista ohjelmaa, jotta se voisi edistää tämän alueen kehitystä tiiliä ja mm, kiviä ja sanoja voidaan käyttää ihmisten erottamiseen, mutta niillä voidaan myös rakentaa siltoja. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan eh, vedota teihin, jotta tukisitte tätä tärkeää työtä Nigerian kanssa. Kiitoksia. Monet kiitokset. Ja seuraava puheenvuoro on Euroopan kansanpuolueen puolesta Mario Maurolla kaksi minuuttia. Grazie, signor presidente. Eh, Kiitoksia puhemies. Herra ministeri, haluaisin kiittää teitä todella perusteellisesta lausumastanne. Ja siinä oli todellakin todellisia kohtia mainittu Nigerian tilanteesta. Haluaisin julkisesti ilmoittaa, että Franco Molinara ja Chris Mäkinäs, kaksi henkilöä, jotka rakastivat tätä maata kovasti, niin nämä ihmiset asettivat henkensä alttiiksi ja he menettivät henkensä. Minusta heitä pitäisi ajatella ihan samalla lailla kuin niitä tuhansia Nigerian kansalaisia, jotka ovat menettäneet henkensä. He ovat todellakin hirveän strategian uhreja. Ei voi sanoa, että Jumalan nimissä omia terroritekoja suoritetaan. Ja jos ajatellaan sitä, mitä Nigerian kansalaiset ovat tehneet maansa puolesta, niin se romutetaan. Kansalaiset ovat tehneet kaikkensa, jotta Nigeriasta tulisi johtava valtio. Herra ministeri, Nigerian aito, ainoa ongelma ei ole uskonnollinen jännite, vaan nämä uskonnolliset jännitteet, niiden takana piilee valta eturistiriitoja. Ja juuri näiden viimeisten kuukausien aikana nämä valta, vallan eturistiriitakysymykset ovat olleet hyvin voimakkaasti esillä. Te ette voi sanoa, että kansalaissodalta voidaan välttyä. Fundamentalistiset ryhmät voittavat yhä enemmän alaa ja ne käyttävät tätä aluetta hyväkseen. He tekevät tämän saadakseen maan rikkaudet haltuunsa ja luonnonvarat haltuunsa. Mutta hallitus tuskin reagoi tähän. Hallitus näyttää olevan hyvin heikko päätöksenteossa. Nyt pyytäisin, että te toimisitte niin kuin ehdotitte. Koko parlamentti tukee teitä siinä. Kiitoksia. Seuraavaksi on puheenvuoro Veronik de Kaiserilla sosiaalisten puolueryhmästä. Kiitos puhemies. On totta, hyvä herra ministeri, että Nigerian on vaikea kuvitella näin räjähdysaltista jännitys herkkyyttä. Aivan erityisesti väestö pohjoisessa kärsii ja sitten sieltä löytyy rikkauksia, joista yritykset hyötyvät ja jotka saastuttavat Nigerian vesiä. Myöskin uskonnolliset jännitteet ja esimerkiksi sitten Boko Haramin toimet ja panttivangiksi ottamiset ja niin edelleen. Kaikki nämä ovat huolestuttavia on köyhyyttä ja tekin puhuitte siitä, että pikkuhiljaa siellä demokratia alkaa nostaa päätään ja Nigeria olisi ottamassa oman kohtalonsa käsinsä, mutta joka tapauksessa väkivalta on edelleen joka päivää siellä. Paradoksaalista tässä on se, että Nigerialla on kansainvälisellä tasolla ja Afrikan tasolla, Länsi-Afrikassa aivan erityisesti oma erityinen rooli. Se toimii Abujassa, se on tehnyt alaitteita konfliktin ratkaisussa, se on toiminut välittäjänä Sudanin ja Zimbabwen välillä. Se on ollut Afrikan unionissa rauhanvälittäjänä ja ihan hiljattain poliisivoimia on lainattu Liberialle. Eli koko tästä Nigeriasta tänään puhutaan päätöslauselmassa – me halusimme tiivistää tähän mukaan hyvin spesifisiä pyyntöjä. Me pyydämme sitä, että öljyyhtiöiltä pyydetään avoimuutta, ympäristön kunnioittamista ja ympäristölle aiheutettujen haittojen siivoamista. Me olemme pyytäneet, että kumotaan homoseksuaalisuuden tuomittava laki. Tämä on minun ryhmäni prioriteetti tulisi vapauttaa vankiloissa olevat äh, ammattijärjestöjen edustajat ja myöskin saada sitten uskonnollista suvaitsevaisuutta aikaiseksi, koska sieltä se terrorismi äh, saa voimaa. Kiitoksia äh, kollega ja seuraavaksi Rovas Raaki, kaksi minuuttia ALDE-ryhmästä. Kiitoksia puhemies. Viime vuonna olin mukana tarkkailemassa Nigerian vaaleja. Siellä oli valtava toivo. Tarkkailijat toivotettiin tervetulleeksi. Kaikki äänet laskettiin avoimesti ja transparentisti ja ensimmäisen kierroksen edellä 25 ihmistä kuoli räjähdyksessä siis vaalien aattona suurin osa heistä oli nuoria, jotka he olivat Nigerian tyttöjä ja poikia ääriliikkeiden tappamana Ääriliikkeet toimivat Nigeriassa, köyhyys, korruptio ja muut ongelmat yhdessä tämän kanssa tekevät helpoksi ymmärtää, miten ääriliikkeiden edustajat voivat saavuttaa tavoitteensa ja lietsovat eri uskontoja edustavat ihmiset toisiaan vastaan. Nigeriassa asuu viidesosa afrikkalaisista. Se on Länsi-Afrikan johtava kansakunta ja puolet sen asukkaista 75 miljoonaa ihmistä on alle 18-vuotiailta. Monet nuorista tietävät enemmän maailmasta kuin heidän vanhempansa tiesivät. He seuraavat mediaa ja uusia medioita. Kaikki eivät ole köyhiä, sen he tietävät, eikä tarvitse noin rikkaassa maassa olla köyhä. Nuoret, nuoret sukupolvet seurasivat aalien ääntenlaskentaa kännyköistään. Minä en ollenkaan ihmettelisi, jos Nigeriassa nähtäisiin Nigerian kevät jonain päivänä. Meidän täytyy pystyä tukemaan sitä, että he saisivat koulutusta ja voisivat olla suojassa ääriliikkeiden väkivallalta. Nigeria on rikas, tätä haluan edelleen korostaa. Siellä on paljon resursseja, luonnonresursseja ja inhimillisiä resursseja. Meidän täytyy auttaa heitä, jotta ihmiset voisivat hyötyä tasaisemmin kaikista näistä rikkauksista. Meidän täytyy myös pystyä eh, taistelemaan terrorismia vastaan ja estämään terroriteot kestävällä tavalla. Kiitos. Monet kiitokset kollega ja vihreiden puolesta puhuu nyt Rova Sargentini. Dank u voorzitter. Nigeria. Er wonen meer dan... Monet kiitokset puhemies. Nigeriassa asuu yli 150 miljoonaa ihmistä ja se on Afrikan suurin maa öljyn tuottaja ja jos Nigeria ei voi hyvin, niin silloin koko alueen tasapaino häiriintyy. Tällä hetkellä Nigeria ei voi ollenkaan hyvin. Nigeria pystyy tuottamaan öljyä, mutta yli puolet väestöstä elää köyhyydessä. Eh, ja eh, korruptio on siihen syynä. Öljyrahat häipyvät vain muutamiin taskuihin ja Nigeria on yksi esimerkki monista, jossa on hyvin paljon luonnonvaroja, hyvin paljon resursseja, mutta ne ovat, se on pikemminkin kirous koko maalle ja sitten siellä on ääri ryhmittymiä ja ajatuksia ja oma köyhyys. Omaan köyhyyteen ovat aina muut syyllisiä ja aina ne, joilla on toisen, toinen uskonto tai sitten toinen vaihtoehto on se, että köyhyys lisääntyy, kun ei ole riittävän uskonnollinen. Pitää uskoa vielä vahvemmin. Eli todellakin pitää pyrkiä Jumalan yhteyteen Nigeriassa – mutta meidän täytyy todella käsitellä Nigerian köyhyyttä. Siihen on oleellisena syynä lahjonta, ja Eurooppahan voi tehdä paljon korruption estämiseksi siellä esimerkiksi avoimuusdirektiivin avulla. Direktiivi öljystä ja kaivostyöstä pitää todellakin täytäntöön panna. Ja Myöskin Nigerian kansalaisten pitää puuttua asiaan. Minusta on hyvin, minulla oli suuri pettymys se, että Alankomaiden eh, yksi suurimmista öljyyhtiöistä on Nigeria, Nigerin suistossa eh, yksi tärkeimmistä eh, kauppiaista, eli, tai kaup- eli Shell on siellä, toimii siellä, älkää salliko tätä. Monet kiitokset ja seuraavaksi Charles Tannock puhemies. Viimeksi puhuin vuonna 2010 Nigeriasta Josin kuolemantapauksien jälkeen ja hiljattain, kun Boko Haram jihadiryhmä kaappasi ihmisiä. Tämä muistuttaa meitä siitä, että Nigeria on kroonisesti epävakaa maa. Nigeria on öljyrikkain ja väkimäärältään äh, rikkain maa Afrikassa – ja se on hamunnut paikkaa YK turvallisuusneuvostossa ja nyt ollaan huolissaan sodasta kristillisten ja muslimiyhteisöjen välillä. Nigeriassa on paljon etnisiä ja uskonnollisia jännitteitä. Keskushallinto yrittää taistella näitä eri ryhmittymiä vastaan sitten kapinalliset liikkeet, Nigerin joen suosto, suiston tapahtumat, ne kaikki tekevät tästä maasta hyvin haavoittuvaisen. Sharia-lain käyttöönotto 12 maakunnassa, se myöskin aiheuttaa pelkoa kristittyjen keskuudessa pohjoisessa ja he ovat huolissaan Nigerian pysymisestä yhtenäisenä valtiona myöskin erityiset toimet kidnappattujen henkilöiden vapauttamiseksi, ne johtivat siihen, että molemmat nämä henkilöt kuolivat ja todellakin tässä haluaisin osoittaa osanottoni heidän omaisilleen. Boko Haram ja kaikki tästä liikkeestä vastuussa olevat henkilöt, heitä tulisi pitää näiden kahden EU-kansalaisen murhaamisesta vastuullisena Hallitus haluaa taistella korruptiota vastaan ja haluaa myöskin saada vapaakauppatalouden voimaan Nigerian taloudessa. EUn tulisi antaa kaikki tuki tälle hallitukselle, koska väkivallalla on laajoja vaikutuksia koko Afrikan alueella ja johtaa siihen, että pakolaisia tulee paljon Euroopan, erityisesti minun maahan Iso-Britanniaan. Kiitoksia. Nyt eh, herra Proveralla on kaksi minuuttia 30 sekuntia, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Come abbiamo visto... Kiitoksia puhemies. Kuten olemme juuri nähneet, ilminkirjassa edelleen vainotaan kristittyjä. Viralliset luvut sanomat, että Boko Haram, joka haluaa islamilaisen lain e, Nigerian on tappanut 1200 kristittyä viimeisen kahden vuoden aikana. Se on, hän, se on myös pakottanut monia kristittyjä lähtemään pakoon. Joissakin muissa arabimaissa, kuten Irakissa ja Egyptissä, on tuhansia syrjittyjä kristittyjä, joita toisinaan myös murhataan tai jotka ovat saattaneet joutua lähtemään maanpakoon. Eli e, uskonnollista rasismia esiintyy kristittyjä kohtaan kaikkialla maailmassa ja tämä ikään kuin hyväksytään, puoliksi hyväksytään tai siihen vain alistutaan. Inter- kansainväliset toimijat, kuten EU, joilla on hyvin tärkeä rooli, heidän, niiden täytyy saada äänensä kuuluviin ja puhua, vedota selkeästi hallituksiin ja muistuttaa niitä niiden velvollisuuksista. Islamilaiset kansalaiset, jotka sanovat itseään maltillisiksi islamilaisiksi ja jotka eivät kannata fundamentalismia, heidän täytyisi myös suojella ja puolustaa kristittyjen kansalaisten oikeuksia. Täällä on puhuttu äärimmäisestä köyhyydestä, miljoonien nigerialaisten äärimmäisestä köyhyydestä maassa, jossa kuitenkin on erittäin suuria rikkauksia ja joka voisi tarjota kansalaisilleen hyvän elintason kaikille kansalaisilleen. Kuten täällä on jo sanottukin, Nigeriassa on vakava korruptioongelma, joka on täysin yleistä ja räikeä. Ja siis tämä korruptio saa aikaan sen, että ympäristöä ei kunnioiteta, vapaata kauppaa, vapaita markkinoita ei kunnioiteta. Ja Eh, että nuorilla ei ole välttämättä kovin paljon tulevaisuuden näkymiä. Me tarvitsemme sinne sellaisen johtavan luokan, joka on eh, koulutettua ja, ja kunniallista. Ilman tällaista eh, johtavaa luokkaa me emme voi puhua demokraattisesta enkä me vapaasta maasta. Seuraavaksi herra Stadler. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, herra ministeri, saattaa olla niin, että terrorismin ja väkivallan alalla Nigeriassa on jotain äm, erityistä, mutta 12 osavaltiossa on myöskin sarjallakin voimassa. Tiedämme, että vuosien aikana on yli tuha, ollut tuhansia kuolleita ja siitä huolimatta ei tapahdu mitään. Saisin sanoa, että samoin kuin Provera, niin haluaisin sanoa, että Molnissa... Äm, muslimimaissa olisi tämä sen kevät. Näin on Sudanissa, Saudi-Arabiassa ja muualla. On selvää, että siellä painostetaan yhä enemmän kristittyjä. Ja siksi minusta Euroopan unionin pitää pyrkiä luomaan offensiivinen ja kehittävä strategia ja pyrkiä vaikuttamaan politiikkaan. Ei riitä, että annetaan julistuksia niin oikein kuin ne ovatkin, se on väärin. Kyllä niitä voidaan kannattaa paperilla, mutta meidän täytyy ajatella kristittyjen tilannetta näissä maissa jos ajatellaan näitä ihmisiä, niin he tarvitsevat välttämättä meidän apumme. Tämä ei eh, liity uskonnollisiin ristiriitoihin ja Euroopan täytyy tukea kristittyjä näissä maissa ja miettiä uutta kehitystä ja sitä, miten näitä ihmisiä voitaisiin paremmin auttaa ja painostaa hallituksia niin, että he tukevat näitä ihmisiä. Kiitoksia. Ja nyt sitten, koska ministerin täytyy valitettavasti lähteä aikaisemmin, niin korkean edustajan edustaja tulee puhumaan seuraavaksi ja sitten komissaari Bibalks tulee puhumaan myöhemmin. Nyt annan siis puheenvuoron teille. Kiitoksia ja pyydän anteeksi tätä, minun pitää ajatella myöskin kotimaani, kotimaatani hiukan. Kiitoksia tästä keskustelusta. Minusta on ollut keskustelu hyvin jännittävä ja kuten sanottua, niin minä olen käynyt Nigeriassa ja sitten kerron hiukan siitä, mitä siellä tapahtui ja sitten annan sen jälkeen komissaarille puheenvuoron, mutta haluaisin aluksi sanoa, että jotkut ovat täällä puhuneet tästä uskonnollisesta ristiriidassa ja mm, sanotaan, että Boko Haram toivoo, että tästä tulisi uskonnollinen asia, mutta jos ajatellaan, että tässä on kyseessä maa, jossa samassa hallituksessa on kristittyjä ja muslimeja, ja mm, kyseessä on maa, jossa kummankin uskonnon edustajat avioituvat keskenään, niin meidän pitäisi olla hyvin varovaisia kun puhumme tästä uskonnollisesta pelistä. Ja kun nyt sanoin tämän, niin täytyy sanoa, että kaikilla uskonnoilla on oikeus tulla suojelluiksi ja niitä täytyy kaikkien saada harjoittaa. Ja se, mitä Boko Haram on tehnyt, niin he ovat muslimeja, he asuvat eh, maan pohjoisosissa. Mutta eh, sitten sitten haluaisin muistuttaa, että 8. Mm, eh, maaliskuuta me ilmaisimme myöskin näiden murhattujen perheille surumme ja me eh, tiivistämme, syvennämme tätä. Tämä teko oli rikollinen teko käytetään sitten mitä argumentteja tahansa perusteluna. Täytyy sanoa, että tässä maailmassa ei ole mitään argumentteja, joiden perusteella voitaisiin toisten ihmisten henki viedä. E, nämä ihmiset, jotka sen ovat tehneet, niin heidät pitää pidättää ja viedä, viedä tuomita vankeuteen. Heistä ei saa tehdä marttyyrejä. Ja sitten muutamia asioita, jotka kuulin, niin minä toivon, että teidänkin olisi mahdollista ähm, äh, tutustua Nigerian poliittisiin johtajiin sekä heidän presidenttiinsä että ministereihinsä. Ja minä toivon, että te tulette toteamaan myöskin, niin kuin minä olen todennut, että on harvoin Afrikan maassa niin poliittisesti korkean moraalin johtajia kuin tässä maassa – No, tässä maassa väestö on hyvin nuorta ja tässä maassa on paljon luonnonvaroja, öljy ei ole ainoa, mutta samalla siellä on varsinkin pohjoisessa terrorismia havaittavissa. Ja jos ajatellaan hallituksen toimintaa, niin täytyy sanoa, että tämän maan hallituksella on korkea moraali. Ja eh, he, Nigeria on myöskin hyvin vakauttava tekijä Länsi-Afrikassa. Ja täällä sanottiin, että Nigerialle on tärkeää se, että se eh, siellä noudatetaan sääntöjä ja vastustetaan korruptiota, ei ole kovin kauan sitä vielä tehty, tätä korruption vastaista taistelua, ja se on hyvin vaarallinenkin tehtävä. Mutta haluan sanoa, että Euroopan parlamentin pitää seurata, mitä Nigeriassa tapahtuu, ja kun tähän vetoan, niin ehkä muutamien vuosien kuluttua tämä maa on maailman kolmanneksi väkirikkain maa, niin että meillä on kaikki syy seurata sitä, mutta haluan kiittää siitä tästä keskustelusta tänään. Kiitoksia. Me myöskin kiitämme teitä ja nyt sitten on muiden puheenvuorojen vuoro Rouva Ria Omenroitin. Dank u zeer. Voorzitter, Kiitoksia puhemies. Näiden hyökkäysten määrä, joita Nigeriassa on tehty ja joita radikaalit islamistiryhmät ovat tehneet, erityisesti Boko Haram, on kasvanut uskomattomasti viime aikoina. Satoja ihmisiä on tapettu. Uskontoa käytetään. Boko Haram käyttää uskontoa Nigerian epävakauttamiseksi. Taloudellinen epätasa-arvo on suuri, köyhyys on suurta ja korruptio on suurta, eikä nuorilla ole hyviä tulevaisuuden näkymiä. Kaikki tämä estää tai luo ääriilmiöille suotuisan maaperän. Kuten kollegat ovat täällä sanoneetkin, näitä väkivallan, väkivallan tekoja ei pidä vain tuomita, vaan meidän täytyy myös tukea Nigeriaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja ehkä tärkein seikka tässä prosessissa on se, että meidän kansainvälisenä yhteisönä täytyy puuttua niihin syihin, jotka tällaiseen tilanteeseen ovat johtaneet ja johtavat. Syyt siihen, että potentiaalisesti noin rikas maa kuin Nigeria ei koe todellista hyvinvointia, on asia, jota meidän tulee pohtia ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä myös muiden alueella olevien toimien kanssa ja meidän täytyy olla mukana tässä prosessissa vahvasti ja antaa siihen oma panoksemme. Minä ymmärsin, että Alankomaiden ulkoministeri viime viikolla pyysi, että Boko Haram liitettäisiin kansainvälisten terroristijärjestöjen listalle. En tiedä, onko tämä jo tapahtunut. Monet kiitokset. Seuraava puheenvuoro herra Cortes Lastralla. Eh, Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, minun täytyy ihan ensimmäiseksi tuomita se väkivalta, jota viime kuukausina Nigeriassa on nähty. Nigeria on Afrikan väkiluvultaan suurin maa, jolla on parhaat taloudelliset näkymät ja parhaat mahdollisuudet ulkomaisille investoinneille. Se vie paljon öljyä, mikä mahdollistaa sen, että se saa itselleen suuria resursseja, minkä pitäisi mahdollistaa epätasa-arvoa, epäyhdenvertaisuutta ja köyhyyttä vastainen taistelu. Arvoisa komission jäsen, me olemme usein me kehitysvaliokunnan jäsenet olemme usein puolustaneet ihmisoikeuksia, demokratiaa ja kehitystä ne vahvistavat kaikki toisiaan, ne ovat synergiassa. Mitkä sitten ovat tämän konfliktin syyt? Siellä on äärimmäinen köyhyys, johon suuri osuus Nigerian asukkaista on vajonnut. Nigerian rikkaudet eivät ulotu alimmissa luokissa, alimpiin yhteiskuntaluokkiin. Monet ihmiset eivät saa edes peruspalveluja Euroopan unioni voi todellakin tehdä, saada aikaan merkittävän muutoksen tuossa maassa hyvällä kehityspolitiikalla. Me voimme parantaa ihmisten pääsyä peruspalveluihin, kuten koulutuksen ja terveydenhuollon piiriin. Euroopan unionin lisäarvo tuossa maassa voisi olla se, että epätasa-arvo äh, vähenee ja että tuossa maassa olisi yhä vähemmän henkilöitä, jotka elävät äärimmäisessä köyhyydessä, mutta meidän täytyy myös olla varovaisia, koska me tiedämme nyt paremmin kuin koskaan, että meidän kehityspolitiikkamme ei riitä. Meidän täytyy myös olla hyvin johdonmukaisia muissakin Euroopan unionin politiikoissa Nigerian suhteen ja haluan vielä tuoda esille sen, kuinka tärkeää on transparenssi ja vastuunotto, eh, kun ajatellaan maassa työskenteleviä eurooppalaisia yrityksiä. Ja lopuksi, herra komission jäsen, haluaisin vielä puuttua tärkeään riskiin tai uhkaan, joka Nigeriaa ja Länsi-Afrikkaa ja eh, Sahelia uhkaavat. Muivuus huonot eh, sadot ja vähäinen karjan määrä kuten myös elintarvikkeiden hinnannousut, ovat suuri uhka koko alueelle. YK on eri järjestöt ja kansalaisjärjestöt puhuvat tästä jo nyt. Meidän täytyy reagoida ajoissa, meidän täytyy vastata nälkään ennen kuin se ö, saa vielä lisää uhreja tuolla alueella. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt on vuorossa herra Görens, joka on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos puhemies haluaisin sanoa, että väkivalta, jopa barbaria Nigeriassa, sillä on tärkeä merkitys Nigerian kehityksessä. Nigeria ei vielä pysty ottamaan vastuuta esimerkiksi kansalaisten suojelemisen suhteen. Virkamieskunnassa on jakolinjoja, siellä toimii paljon muslimi ääriliikkeitä meidän täytyisi muistuttaa mielimme, että Nigeria ei kuitenkaan ole köyhä valtio luonnonvaroiltaan. Öljyvarat, niitä ei ole kuitenkaan valjastettu kansan käyttöön. Ne toimet, joita komissio on hyväksynyt, niillä voidaan puuttua vakaustilanteeseen Nigerin suistoalueella. Siellä voidaan puuttua korruptioon ja ne ovat välttämättömiä toimia, mutta päävastuu kuitenkin on nigerialaisilla viranomaisilla. Kiitoksia. Seuraava puhuja on rouva Lambert, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Olen iloinen siitä, että vihdoin viimein käydään keskustelua Nigeriasta. Se on tärkeä maa, se on suuri maa, sillä on kansainvälistä merkitystä ja pahoittelen kovasti sitä, että ainoa tapa, jolla me pystymme keskustelemaan Nigerian tapahtumista on jälleen kerran päätöslauselman kautta, päätöslauselman, jossa uskonto on keskiössä. Haluaisin vastata joihinkin kommentteihin, joita täällä on tänään esitetty. Meidän tulisi olla selkeä sanaisia sen suhteen, että vaikka Boko Haram on väkivallan takana, niin Boko Haram ei tapa ainoastaan kristittyjä, myös muslimeja on tapettu. Sellaisia, jotka eivät ole Boko Haramin kanssa samaa mieltä muslimeja on kuollut silloin, kun kristityt ovat kostoiskuihin ryhtyneet. Me olemme nähneet tapahtumia, joita sekä uskonnolliset että poliittiset johtajat ovat toimineet. Ja näitä iskuja on tehty eri tahoilta ja on tärkeää pitää mielessä se, mitä yhteyksiä tällä mailla on. Kyllä, korruptio on ongelma ja me voisimme tehdä enemmän. Minä itse olen iloinen siitä, että aikaisempi Deltan osavaltion johtaja Ibori tuomittiin tuomioistuimessa Isossa Britanniassa ja korruption suhteen voidaan tehdä vielä paljonkin, mutta Nigerian, hallituksen, Nigerian kansa haluaa kunnollisen hallituksen he, eivät, äh, he ovat valmiita jopa tuntikausia jonottamaan auringossa päästäkseen äänestämään, mutta Euroopan unionin täytyy muuttaa suhteitaan Nigeriaan ja Euroopan parlamentin täytyy vahvistaa suhteitaan Nigerian parlamenttiin. Kiitoksia. En näe herra Simanskia juuri nyt salissa, joten sitten seuraava puheenvuoro on herra Belderillä. Minuutti 30 sekuntia. Monet kiitokset, puhemies. Islamistinen terrorijärjestö Boko Haram on ottanut Nigerian tiukkaan haltuunsa. Tämä on hyvin huolestuttavaa. Tilanne on sellainen, että kristityt todella joutuvat kärsimään. Tämä on todellakin suitsimatonta väkivaltaa, mitä Nigeriassa harjoitetaan. Ja se aiheuttaa suuria jännitteitä juuri kristityille Pohjois-Nigeriassa. Kyseessä on myöskin kostotoimenpiteet ja myöskin muslimit ovat joutuneet Boko Haramin uhreiksi. herra puhemies. Nyt puhun todellakin tästä ydinongelmasta niin, että tämä päätöslauselmassakin mainitaan. Kuinka laajalti Boko Hara jo on valtion elimiin tunkeutunut, miten se on sinne suodattunut. Minä haluaisin esittää komissaarille myöskin yhden kysymyksen ja haluaisin esittää sen myöskin Rova Ashtonille tulevien viikkojen aikana, jos hän tulee ulkoasiainvaliokuntaan. Ehkä Rouva Ashton eh, tietää, miten pitkälle tällaista suodattumista on tapahtunut Nigerian elimissä. Ja sitten haluaisin kysyä, kuinka laajalti Boko Haran edustajia on elimissä, esimerkiksi Iso-Britanniassa jo. Monet kiitokset. Kiitoksia kollega ja sitten seuraava puhuja on Rova Dodds. Uh, Kiitoksia puhemies. Minä tulen Pohjois-Iranista ja tiedän liiankin hyvin, miten peloissaan ja millaista tuskaa Nigerian kansalaiset tällä hetkellä kokevat terroristien terrorismiuhan takia. Suuri osa Nigerian kansalaisista elää pelossa. Itsemurhapommittajat ovat tappaneet ihmisiä ja Josin kaupungissa kolme ihmistä kuoli, kun pommi räjähti kirkossa. Tämä on vain yksi viimeaikaisista terrorihyökkäyksistä. Ja me terroristit ovat, sanoivat, että me voimme hyökätä mihin tahansa kirkkoon, ja niin tämä on vasta alkua. Eli Boko Haram on ilmeisesti päättänyt fokusoida kristittyihin, ja totta kai minä hyväksyn niiden puhujien kannan, joiden mukaan myös muut ovat, kuin, muita kuin kristittyjä on kuollut, ja muutkin ovat joutuneet kärsimään väkivallasta kuin kristityt. Minä haluan tuomita kaikki nämä hyökkäykset se, että menettää henkensä uskonnon takia, se on mahdotonta hyväksyä. Meidän tässä parlamentissa pitäisi puuttua näihin asioihin. Kaikki ei liity vain köyhyyteen ja korruptioon, vaan kyse on myös siitä, että hyökätään tiettyä, ihmis, äh, tiettyä kansanosaa vastaan. Kiitos. Kifimais. Monet kiitokset. Seuraava puhuja, herra Kaczmarek, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Vuonna 2010 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa tuomittiin Josin kaupungin iskut. Valitettavasti tänä päivänä me voimme vain todeta, että tilanne on huonontunut entisestään. Uskonnollinen vapaus on taattu perustuslaissa, mutta viranomaiset ovat liian heikkoja taistellakseen järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Boko Haram-järjestö terrorisoi kristillisyhteisöjä ja yrittää ottaa sharia-lain käyttöön kaikissa osissa Nigeriaa. Nigeria. Se turvautuu pommiiskuihin, joissa yli 900 ihmistä on jo kuollut viikko sitten kaksi panttivankia, brittimies ja italialainen, tapettiin. Heitä oli pidetty panttivankeina pidempään täytyy miettiä sitä, onko syy näille väärinkäytöksille Nigeriassa uskonto. Ja johtopäätös oli se, että tilanne on hyvin monimutkainen uskonnollisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Tänä päivänä me voimme todeta, että syy väkivallalle on uskonnollinen vihanpito. Tämän järjestön mukaan länsimaalainen koulutus on synti ja tämä järjestö tukeutuu väkivaltaisiin toimiin. Meidän täytyy tukea Nigeriassa niitä, jotka yrittävät taistella tällaisia tendenssejä vastaan. Ja nyt on seuraavaksi pyytänyt puheenvuoro herra Berman. Dank meneer voorzitter. We zijn alle verontrust over de berichten in Nigeria. De aanslagen van... Kiitos. Me kaikki olemme erittäin järkyttyneitä kanossa 21. tapahtuneesta hyökkäyksestä ja epäonnistuneesta pelastusyrityksestä, kuten myös viime viikon itsemurha iskusta, jossa kuoli vähintään kolme henkilöä ja sitten taas oli kostoisku. Täällä on suuria jännitteitä erilaisten ihmisryhmien välillä ja ne näyttävät myös sen, kuinka avuton Nigerian hallitus on. He eivät onnistu pääsemään eroon näistä ilmiöistä. Pitäisi saada aikaan ensinnäkin oikeusvaltio, mutta myös dialogia eri alueiden välillä ja eri ihmisryhmien välillä. Rankaisemattomuus on suuri ongelma. Nigeria on hyvin rikas maa, mutta silti hyvinvointia ei onnistuta saamaan aikaan. Maakaasusta syntyy monia ongelmia ja ihmiset pakenevat moniin muihin maihin. EU ja EU-kansalaiset voisivat saada suuren roolin Nigerian vakauttamisessa jos kaikki hyöty ja voitot maakaasumyynnistä eivät menisi Shellille ja muille kansainvälisille yrityksille, niin sitten kansalaisetkin saisivat nauttia näistä tuloista, joita maahan virtaa. Ja jos kansainväliset yritykset maksaisivat hieman enemmän veroja, niin silloin valtio voisi vahvistua. Ja siksi transparenssidirektiivi täytyy panna täytäntöön mahdollisimman pian. Tätähän kollega Sargentinikin täällä vaati. Sellainen hyvinvointi, joka jakautuu tasaisesti kaikkien kesken, se on vakauden tae. Ja kun EUn ulkopolitiikkaa mietitään, meillä on demokratia, oikeusvaltioperiaate, rauha ja turvallisuus ovat meidän perusperiaatteitamme, jotka ovat erittäin tärkeässä roolissa. Miten EU ja erityisesti korkea edustaja voivat tukea Nigeriaa tämänpäiväisissä kehityskuluissa. Se tulee osoittamaan sen, mitä nämä arvot meille tosiasiassa merkitsevätkin. Monet kiitokset. Ja nyt seuraavaksi herra Rinaldi. Grazie, presidente. Tra... Kiitoksia, puhemies. Näissä lukuisissa uhreissa oli myöskin Franco Monjaro ja brittikollega mukana. Tätä, tämä on todellakin surullista. Mutta miten nyt tätä pelastustointa koordinointiin? Italia on esittänyt valituksensa sen puolesta, koska me emme tienneet, mitä tulee tapahtumaan. Haluaisin sanoa komissaarille, että Euroopan kansalaiset tarvitsevat meidän ulkopolitiikastamme selkeät kasvot, joka voi kantaa vastuun myöskin jäsenvaltioiden nimissä. Silloin kun on kyseessä huono koordinointi, kuten esimerkiksi Nigeriassa varsinkin, jos ajatellaan italialaisia ja Euroopan brittejä, niin me emme todellakaan ole kovin selkeää profiilia luoneet. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi miettiä, että miten me EU-na toimisimme, jotta olisimme uskottavia. Sitten seuraavaksi Barbara Lohpiilä. Kiitoksia puhemies. Nämä Boko Haran hirveät terroriteot on mainittu useampaan kertaan. Ne ovat hirveitä ja ne ovat hyvin brutaaleja. Haluaisin muistuttaa siitä, että jo aikaisemmin Nigeriassa oli suuria tällaisia tapahtumia vuonna 2009 700 tapettiin ja vuonna 2010 300 ihmistä tapettiin ja yli 10 000 karkotettiin. Ja tästä olisi pitänyt laatia mietintö, ei sen enempää vuonna 2009 eikä 2010 eikä aikaisemmilta vuosilta vuodelta 2008kaan tehty mitään raportteja. Tämä on kyllä suuri puutos ja siksi haluaisin korostaa sitä, mitä meidän päätöslauselmassamme on, että on selvää, että näitä ihmisoikeusloukkauksia on tapahtunut ja näistä pitäisi myöskin tekijöitä rangaista, kaikki, kaikkien osapuolien tekijöitä, haluaisin sen, siitä muistuttaa. Kiitoksia ja sitten yksi minuutti myöskin Hela Choprolla. Mikro, bitte puhemies me olemme todistaneet tragedioita Nigeriassa. Me olemme todistaneet e, uskonnollisen väkivallan kohteeksi joutuneiden ihmisten murhaamisia – on hyökätty kristillisiä yhteisöjä vastaan vain sen takia, että heidän perinteensä ja arvonsa ja uskontonsa ovat erilaisia. On järkyttävää, että tämän päivän maailmassa tämän tyyppisiä tragedioita tapahtuu. Nämä näitä yhteenottoja on ollut jo 90-luvusta lähtien ja kansainvälinen yhteisö ei ole ollut kovinkaan johdonmukainen lähestymistavassaan. Ja tuloksia tästä on nähtävissä nyt esimerkiksi viime, sy- viime sunnuntaina, jolloin Boko Haramin terroristit tappoivat 14 ihmistä kirkossa Josissa. Tänä päivänä meidän on tuomittava voimakkain sanakääntein tämän tyyppiset hyökkäykset ja meidän täytyy tukea Nigerian viranomaisia eh, heidän taistelussaan sovinnon puolesta tässä maassa ja meidän täytyy tuomita nämä islamilaiset ääriliikkeet. Kiitoksia seuraavaksi Mitchell. Uh, of... Kiitoksia puhemies. Boko Haram-ryhmän teot ovat fanaattisia vihatekoja ja meidän täytyy pystyä sitoutumaan siihen, että työskentelemme taistelussa tätä vastaan minä haluaisin vedota korkean edustajan, jotta hän äh, lähtisi ajamaan tätä asiaa voimakkaasti. Tämä ryhmä on jo vuodesta 2009 äh, työskennellyt mm, hallitusta vastaan Nigeriassa ja tappanut paljon ihmisiä, järjestänyt monia pommiiskuja ja esimerkiksi sen pommiiskut ovat kohdistuneet kristillisen kirkon johtajiin ja kirkkoihin, kuten tässä olemme kuulleet. Missä tahansa yhteiskunnassa tämänlaiset teot ovat mahdottomia hyväksyä. Haluan myös nostaa esiin sen seikan, että Nigeria on maailman kahdeksanneksi suurin öljyntuottaja ja suurin osa sen 149 miljoonasta asukkaasta elää äh, köyhyysrajan alapuolella. Mielestäni korkean edustajan pitäisi ottaa nämä asiat esille paitsi hallituksen, äh, Nigerian hallituksen edessä, myös erilaisten tuotteiden tuottajien edessä. Meidän täytyy saada äh, nämä, riko, näistä, näiden, nä, nämä rikoksentekijät vastuuseen, mutta myös työskennellä muilla saroilla tilanteen parantamiseksi. Kiitos. Joo. Kiitoksia ja sitten Rova Kretju, yksi minuutti. E Kiitos, herra puhemies. Se, mitä Nigeriassa tapahtuu, epävakaus, ääriliikkeet ovat vakavia. Kaksi länsimaiden kansalaista on menettänyt henkensä tässä meidän täytyy estää se, että uskontoihin liittyvä väkivalta, eh, meidän täytyy estää se, että sen määrä lisääntyy. On myöskin oltava huolestuneempia Nigeriasta, koska se on kuitenkin väkirikkain Afrikan maa. 160 miljoonaa kansalaista ja suurin osa heistä on köyhiä, vaikka maa ei sinällään ole köyhä maa. Nigeria on maailman toiseksi suurin öljyn viejä ja kuitenkin samaan aikaan se on yksi maailman korruptunoitunein maa. Sen paikka on myöskin hyvin negatiivinen, jos tarkastellaan inhimillistä kehitystä. Meidän olisi valvottava vaaleja Afrikassa ja poistaa korruptio ja huono hallinto näistä maista. Kiitos. Kiitoksia. Alois Peterille seuraavaksi. Arvoisa korkean edustajan edustaja, viime vuonna eh, minulla oli mahdollisuus tutustua Nigeriaan ja minu, olen, minä olen sitä mieltä, että tämä maa on yksi Euroopan unionin avainkumppaneista. Minä olen hyvin pahoillani siitä, että tässä maassa harjoitetaan niin paljon terrorismia ja siellä on, pitäisi osoittaa enemmän terrorismin vastaista mielialaa. Jos ajatellaan kristittyjä ja muslimeja, niin se ei varmasti ole suurin ongelma, vaan kumpikin osapuoli toivoo kestävää kehitystä ja rauhallista tulevaisuutta. Nigerian siihen tarvitaan kolmea eri osaa hallintoa pitää parantaa, eli sosiaalista oikeudenmukaisuutta pitää parantaa, pitää identi- ihmisten identiteetti tunnustaa ja on tärkeää, että myöskin terrorismia vastaan taistella yhteisin voimin niin, että demokratiaa ei korvata väkivallalla. Minä toivon, että tässä yhteydessä EU toimii yhdessä Nigerian hallituksen kanssa ja toivon, että parlamenttia siellä vielä vahvistettaisiin. Ja minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi myöskin Nigerian suurlähettilään, joka seuraa keskustelujamme täällä. Kiitoksia herra Peterille. Seuraavaksi rouva Striflea. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Meidän parlamentin täytyy tuomita erittäin voimakkaasti Nigeriassa tapahtuneet väkivaltateot, erityisesti terrorismiteot, jotka Boko Haram on tehnyt. Äärimmäinen köyhyys, korruptio, huono hallinto ovat luonneet suotuisan ympäristön ääriliikkeiden toiminnalle ja eh, sille, että he voivat rekrytoida nuoria nigerialaisia, jotka ovat työttöminä. Nigerian hallituksen täytyy ryhtyä tehokkaisiin toimiin kiireellisesti, jotta se voi suojella omia kansalaisiaan ja lopettaa rankaisemattomuuden ja korruption. Euroopan unionin täytyy auttaa Nigerian hallitusta näissä ponnistuksissa. Uskon, että nyt täytyy myös välttää kaikenlaisia epämääräisiä pelkästään uskontoon perustavia selityksiä tälle konfliktille. Nyt täytyy paneutua todellisiin syihin, jotka ovat taloudellisia ja sosiaalisia. Nigeria on suurin öljyntuottaja maa Afrikassa, mutta tämä rikkaus ei valitettavasti jakaudu kaikille. Sitä paitsi Nigerian viranomaiset, mutta myös kansa- monikansallisten öljyyhtiöiden täytyy saada hallintaan tällä hetkellä tapahtuva saastuminen. Öljyyhtiöiden aiheuttama saastuminen on myös erittäin haitallista paikallisväestölle. Kiitoksia. Kiitoksia. Preda seuraavaksi de mai multe luni încoace veștile care ne... Kiitos. Jo useamman kuukauden ajan Nigeriasta tulleet uutiset ovat entistä huolestuttavampia. Boko Haramin iskuista on tullut entistä väkivaltaisempia. 65 ihmistä on menettänyt pelkästään tammikuussa henkensä. 44 henkilöä menetti henkensä iskussa, joka tehtiin vietettiin äh, Abujan kristillisessä kirkossa. Kanossa, Pohjois-Nigeriassa, äh, siellä kuoli ainakin 185 ihmistä. Tämä on yksi barbaarimaisimmista Boko Haramin iskuista. Nigeria on jo useamman kymmenen vuoden ajan joutunut äh, kärsimään näiden uskonnollisten ryhmien iskuista ja näitä ei voida enää jättää huomiotta. Tämän liikkeen toiminta uhkaa koko maan vakautta monet esittävät jo kysymyksiä siitä, onko Nigeria parhaillaan katoamassa. Meidän tukemme on entistäkin tärkeämpi, jotta suvaitsevaisuutta ja uskontojen kunnioitusta saadaan Nigerian takaisin. Haluaisin kiinnittää huomiota äh, päätöslauselman kohtaan seitsemän. Boko Haram ei uhkaa ainoastaan äh, Nigeria, vaan koko aluetta. Ja täten meidän täytyy tukea paikallisia toimia, joissa on kysymys äh, tämän Boko Haram-liikkeen toimin rajoittamisesta. Sonik seuraavaksi. Väkivalta, joka perustuu uskontoon, on maksanut monelle ihmiselle hänen, heidän henkensä. Vuonna 2009 tämä väkivalta eskaloitui islam, Boko Haram islamistiryhmän toimesta heinäkuussa 2009 se eh, järjesti 160 pommin iskua kristittyjä yhteisöjä vastaan ja 900 ihmistä kuoli näissä iskuista ja 44 heistä kuoli joulupäivänä. He haluavat ottaa käytön sharia-lain kaikissa Nigerian 36 osavaltiossa Boko Haram julisti sodan kristityille ja se haluaa kristityt pois maan pohjoisosasta. Tämä on kaikkein vainotuin uskonnollinen ryhmä, siis kristityt koko Nigeriassa, mikä puolestaan heijastuu eh, Euroopan kohdistuvina eh, pakolaisvirtoina tai maahanmuuttovirtoina. Nigerian hallituksessa on paljon korruptiota, poliittista epävakautta ja tämä maahan on bruttokansantuotteeltaan toiseksi suurin Afrikassa ja se on myös hyvin tärkeä öljyn eh, eh, tuottaja, mm, tuottaa öljyä myös Euroopalle. Tästä eh, uskonnollinen fanaattisuus saa lisäpontta. Ja kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Svensson, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tanskalainen ministeri sanoi tässä loppupuheenvuorossaan ennen kuin hän lähti. Hän sanoi, että Nigeriassa on hyviä poliittisia johtajia, se on mahdollista, mutta on kuitenkin valitettavaa, että näin rikas öljystä oleva maa kuin Nigeria, että siellä pitää olla niin suurta köyhyyttä hyvin suurelle osalle väestöä, tällaisessa rikkaassa öljymaassa puhemies. Jos ajatellaan muslimien ja kristittyjen välistä suhdetta, niin se pistää silmään. Se on hälyttävä, sitä ei kukaan voi kieltää. Eihän, EUhan antaa joitakin miljoonia euroja tukea ja me melkein 600 miljoonaa. Ja me toivomme tietenkin, että kun annamme tukea, niin tuen antaja ja oletan, että komissio niin vaatii, vaatii, että noudatetaan ihmisoikeuksia ja myöskin uskonnonvapautta, koska ihmisoikeudet voidaan ymmärtää tällaisiksi vähän rajattomaksi asiaksi, mutta Nigeriassa eikä pelkästään Nigeriassa kyseessä on nimenomaan uskonnonvapaus eikä pelkästään tämä ryhmä, joka täällä on useampaan kertaan mainittu, vaan juuri hallitukselta tätä pitää vaatia. Me emme voi tyytyä siihen, että otetaan etäisyyttä, vaan meidän täytyy vaatia. Nigeria on konfliktimaa ja sillä on tärkeä rooli Afrikassa, niin meidän täytyy tuoda selkeästi ilmi se, että jotakin muuta ja enemmän vaaditaan omassa maassa hallitukselta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Peter Stasny. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puhemies. Me kaikki tuomitsemme terrori-iskut, jotka Boko Haram on siviileille tehnyt eh, suurimmaksi osaksi kristityille joulukuun ja tammikuun kaksi pommi-iskua eh, aiheuttivat kaksi, yli 200 kuolonuhria ja saivat aikaan jännitettä kristityn etelän ja muslimin pohjoisen välillä. Tällaiset jännitteet tekevät mahdottomaksi rakenneuudistusten toimeenpanon, joita maa kipeästi tarvitsee. Ne myös haittaavat EUn pitkän tähtäimen ponnistuksia taloudellisen, taloudellisen rahoituksellisen ja poliittisen vakautustyön toimeenpanossa. Ratkaisut eivät ole helppoja ja meidän täytyy tajuta se, että etniset ja uskonnolliset konfliktit ovat syvästi juurtuneet Nigerian historiaan. Hallituksen täytyy ottaa käsittelyyn pitkän tähtäimen syyt, kuten alikehitys, köyhyys, työttömyys, korruptio ja pääsy juomaveden saanti ja niin edelleen. EU auttaa kaikisilla näillä alueilla, mutta meidän täytyy painostaa hallitusta voimakkaammin, jotta se panee toimeen oikeusvaltioperiaatteen toteuttamisen ja myös asettaa rikoksentekijät vastuuteen. Oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen ja alueellinen kehitys mahdollistaa sen, että radikaaliryhmät eivät enää voi toimia. Vakaus, turvallisuus ja kehitysohjelmat ovat paras keino tähän ja myös estämään etnistä ja uskonnollista vihaa. Kiitoksia.

Ulkopoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Elmar Brok on pyytänyt puheenvuoroa. Puhemies, arvoisat kollegat, herra komissaari, minä uskon, että meidän täytyy tehdä ero kahden asian välillä, ja, tai sitten meidän pitää nähdä ne yh, asiayhteydessä, jos ajatellaan Nigeria yhtenä maana, joka on AKTn ja se meidän on hyvät suhteet tähän maahan. Komissaari, te tiedätte myöskin, miten sille annetaan tukea. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että jos ajatellaan hallitussa hallitusta joka on rikkaassa maassa, jossa on paljon raaka-aineita, niin kuin kollega Stasni sanoi, niin pitäisi elinolosuhteet myöskin vastaavasti luoda siellä. Ja toinen asia, Boko Haram, se toimii ja argumentoi samalla lailla kuin muissakin islamivaltioissa toimitaan islamilaiset ryhmät toimivat, niin he vainoavat kristittyjä. 45 prosenttia kaikesta väkivallasta kohdistuu kristittyihin. Ja täytyy sanoa, että jo vaikkakin ihmiset ovat islamilaisia, niin heitä pitäisi vaatia luopumaan tällaisesta väkivallasta ja ottamaan siihen etäisyyttä. Minä uskon, että se on ainut tie. Meillä on ongelmia Syyriassa ja muualla, ja esimerkiksi Irakissa on vastaavia tapahtumia. Ja olen sitä mieltä, että nyt ulkoasioiden korkean edustajan täytyy huolehtia tästä ja pitää myöskin käsitellä kristittyjen vainoa. Tämä ei ole pelkästään kristityille tärkeä, vaan täytyy sanoa, että kaikki uskonnolliset vakaumukset pitää sallia. Ei pelkästään Euroopassa, jossa meillä on kristinusko vallalla, mutta meidän täytyy selkeästi sanoa, että kristittyjä ei saa vainoa Kiitoksia. Nyt herra Simanski on myöskin saapunut paikalle. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Nigeria on taas yksi sellainen alue, jossa militantti islamismi haluaa väkivallalla saada aikaan uskonnollisen lain noudattamisen ja ensimmäinen uhri ovat siellä asuvat kristityt. Tuhannet nigerialaiset ovat joutuneet väkivallan ja murhien uhriksi. Sharia-lain käyttöönotto monilla alueilla liittyy väkivaltaisuuksiin, vihamielisyyteen ja kristittyjen syrjimiseen. Eurooppa, Eurooppa ei voi katsoa tätä välinpitämättömänä, sillä tämä todellinen tragedia on käynnissä. Jäsenmaiden diplomatian ja EUn täytyy tehdä kaikkensa. Meidän täytyy vahvistaa dialogiamme ja poliittista painostusta niin, ettei kukaan Nigeriassa voi ajatella, että vähemmistöön kohdistuvat rikokset jäävät rankaisematta. Kiitos. Kiitoksia ja nyt on vuorossa puheenvuorot ilman puheenvuoropyytäjien listaa. Brons, olkaa hyvä aluksi. Nigeria saa edelleen apua, vaikka se on ollut itsenäinen 50 vuotta. Sieltä puuttuu taloudellista kehitystä ja suurin osa kansalaista elää köyhyysrajan alapuolella. Onko Nigeria niin köyhä, koska siltä puuttuu luonnonvaroja? Ei. Se on maailman kahdeksanneksi suurin öljyntuottaja ja tämä on minua hieman askarruttaa. Siellä on jännitteitä kansanryhmien välillä, kristittyjen ja muslimien välillä mikä, mikä on aiheuttanut nämä ongelmat? Ei varmaankaan äh, islam tai etnisyys, äh, ne, niihin ei varmaankaan saa puuttua. Äh, eräs nigerialainen, jonka tunsin hyvin, hän syytti siirtomaa voimia näistä jännitteistä. Tämä varmaankin edesauttoi Biafran sotaan vuonna 1967. Tietenkin me eurooppalaiset emme varmaankaan tekisi samaa virhettä. Me emme uneksikaan siitä, että Euroopassa sullottaisiin yhteen yhteensopimattomia ihmisiä. Tekisimmekö me näin? Emme tietenkään. Domnule președinte, știrile despre Nigeria apărute în ultima vreme relatează aproape... Kiitoksia, puhemies. Nigeriasta meille kantautuvat uutiset ovat viime aikoina aina liittyneet väkivaltaisuuksiin, ja tämä on hyvin huolestuttavaa, etenkin kun tode, toteamme, että ääri, uskonnollinen ääri... Ää, liikkeet kasvavat ja tekevät väkivaltaa. Mitä me voimme nykyaikana tällä hetkellä tehdä, että estäisimme tilanteen vakavoitumisen, koska seuraukset ovat tuhoisia 150 miljoonan asukkaan maassa, jossa on 250 etsistä ryhmää, joista 60 prosenttia on muslimeja ja 40 prosenttia on kristittyjä. Tämä on hyvin vakava kysymys nämä erilaisten ryhmien väliset jännitteet tapahtuvat vaikeissa olosuhteissa. 85 prosenttia ihmisistä elää alle kahdella dollarilla päivässä, vaikka Nigerialla on suuret öljy- ja maakaasuresurssit. Minä toivoisin, että meillä voisi tulla e-, esiin ehdotuksia, miten Euroopan unioni voisi panostaa aktiivisemmin ja voimakkaammin Nigerian suotuisan kehityksen. Kiitoksia. Onko vielä muita ad hoc puheenvuoropyyntöjä puheenvuoroissa ilman listaa. Jos ei, niin sitten komissaari Viipaleks. Uh, Kunnianarvoisat jäsenet, tämän päivän keskustelu jälleen kerran osoittaa sen, kuinka sitoutunut Euroopan parlamentti on ihmisoikeuksien puolustamisessa ja terrorismin vastaisessa taistelussa. Me odotamme eh, innolla Euroopan parlamentin tukea Nigerian suuntaan. Me tulemme olemaan tiiviimmässä yhteydessä ja yhteistyössä Nigerian kanssa, joka on ratkaisevassa vaiheessa historiassaan. Sillä on vakavia ongelmia, mutta siellä on myös paljon mahdollisuuksia. Mitä komissio voi sitten tehdä Nigerian ongelmien eteen? No, tänä päivänä me tuemme Nigeriaa 200 miljoonalla Äh, tässä Nigerin jokisuistoalueen ohjelman kautta. Äh, tämä on meidän keinomme vakauttaa äh, suistoaluetta. Meillä on myöskin ohjelma Pohjois-Nigeriaa varten. Siellä on paljon kehitykseen liittyviä haasteita. Mainitakseni yhden koulutus. Siellä koulutusindikaattorit ovat maailman huonoimpia. Vain 74 prosenttia lapsista käy koulua ja ainoastaan 5 prosenttia käy alaasteen kokonaan loppuun. Boko Haram tieten tahtoen vie lapsilta mahdollisuuden sivistää itseään ja auttaa perheitään ja yhteisöjään ja löytää tiensä ulos köyhyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että sitoutuminen Nigeriaan, sen täytyy olla tärkeässä asemassa. Euroopan unioni säännöllisesti ottaa esille nämä uskonnonvapauden kysymykset Nigerian kanssa ihmisoikeusdialogissa. Kristittyjen oikeuksia ei tulisi tarkastella erillään muslimien oikeuksista. Minun mielestäni tämä ihmisoikeusdialogi, sitä tullaan vastaisuudessa vahvistamaan korkea edustaja on jo sitoutunut tähän ja hänellä on pari uuttakin ehdotusta, josta, josta viime viikolla Tanskassa keskustelimme ulkoministerin kanssa. Miten Euroopan unioni voi auttaa Nigeriaa taistelussa Boko Haramia vastaan? Euroopan unionin ja Nigerian välisessä tapaamisessa me olemme ryhtyneet työstämään tukipakettia – jolla Nigeria voi taistella terrorismia vastaan. Tämä on täydentävä lisäväline. Siinä pureudutaan radikalisoinnin perussyihin, marginalisointiin yhteiskunnassa ja myöskin työpaikkojen puutteeseen. Siitä löytyy myöskin oikeuteen ja oikeusvaltion liittyvä ulottuvuus. Nigeria on määrittelemässä omaa terrorismin vastaista politiikkaansa ja siinä otetaan huomioon ihmisoikeusasiat. Sitten kahden panttivangin tappaminen korkean edustajan lausunto 9. maaliskuulta. Haluaisin välittää surunvalitteluni näiden kahden uhrin perheelle. Me tuomitsemme vahvimmalla mahdollisella tavalla rikollinen toiminta, jollaista panttivankien ottaminen on. Rikosten tekijät täytyy saada oikeusistuimen eteen ja vastuuseen teoistaan. Lopuksi haluaisin painottaa sitä, että tässä on loppujen lopuksi kysymys öljytuloista. Komissio on nyt tehnyt ehdotuksen, joka tuo mukanaan lisää avoimuutta, mitä tulee öljytuloihin. Toivon todellakin, että parlamentti tukee näitä toimia, koska köyhyyden vastaisessa taistelussa on kysymys myöskin siitä, että yritykset sitoutuvat tyhjentävään ja avoimeen raportointiin toiminnastaan tietyssä maassa. Komissaari, monet kiitokset teidän loppupuheenvuorostanne. Ja tähän keskusteluun eri ryhmät ovat esittäneet seitsemän päätöslauselmaesitystä. Ja nyt eh, Nigerian tilanteesta käytävä keskustelu päättyy ja huomenna kello 12 niistä äänestetään. Ja nyt sitten heti siirrymme esityslistalla toiseen kohtaan, eli valko tilanteeseen. Ja eh, komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta herra Pivals. No, members puhemies, kunnianarvoiset jäsenet. Olen iloinen ollessani täällä tänään keskustellakseni kanssanne valko tilanteesta Catherine Ashtonin nimissä. Euroopan unioni on yhä enemmän huolissaan siitä, että ihmisoikeuksia